The President! Colleagues, if you... Parhaat kollegat, pyytäisin teitä nyt asettautumaan paikoilleen, niin, että voimme aloittaa äänestykset. First of all, I Ensinnäkin minulla on ilmoitus, joka koskee kirjallista julkilausumaa numero 22 Gay Mitchelliltä, Nurge Divalta, Marian Haakinilta, Peter Skinnerilta ja Angelika Wertmannilta aiheena epilepsia. Tämän kirjallisen julkilausuman ovat allekirjoittaneet äh, parlamentin enemmistöjäsenet ja säännön 1, 2, 3 työjärjestyksen säännön pohjalla. Se näin ollen toimitetaan vastaanottajilleen ja se löytyy julkaistujen tekstien luettelosta sekä ää, äh, pöytäkirjoista. Ja nyt yksi kirjoittajista Rova Wertman saa puheenvuoron. Advocates for Epilepsy eurooppalaisten epilepsiatyöryhmän edustajien puolesta kollega Mitchellin, Harkinin, Skinnerin ja muiden nimissä haluan kiittää niitä, jotka ovat allekirjoittaneet kirjallisen julistuksen numero 22 epilepsiasta. Haluan, olemme saaneet 440 allekirjoitusta. Toivon, että komissio ottaa tämän aloitteen ja auttaa yli 6 miljoonaa eurooppalaista. Erityinen kiitos myös hallinnolle, Fiskerille ja Nutsille tuesta. Kiitoksia kaikille. Kiitoksia puhemies. Thank you. Kiitoksia teille ja onnittelut todella kaikille tämän julkilausuman esittäjille. Käsittääkseni herra Simanski on nyt pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia. Tänään meillä on täällä lehtereillä erittäin suuri vieras Jakovic, joka on, on tullut tänne San